ei hänen äh, koskemattomuudesta ei ole tehty lopullista päätöstä ja edellyttää, että kollega Saksa on ilmoittanut ennakkoon, että hän ei ole sellaisissa tehtävissä mukana, jotka olisivat ristiriidassa Euroopan parlamentin tehtävien kanssa. Kollega Wertman jättää ALDE-ryhmän ja kuuluu 8.4. alkaen sitoutumattomien ryhmään. SD-ryhmä on antanut oman ehdotuksensa